Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito tutti i parlamentari. Nyt aloitamme äänestysselitykset ja ehdotan, että kaikki ne edustajat, jotka eivät halua tähän keskusteluun osallistua, poistuvat täysistuntosalista. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di dichiarazione olen saanut useita äänestysselityspyyntöjä, mutta emme voi olla täällä kuin 14.45 saakka viimeisintään, jotta sali voidaan valmistaa kello 15 alkavaa istuntoa varten, joten muut äänestysselitykset voidaan jättää kirjallisesti tai ne voidaan kuulla huomenna. Menemme siis Moisan mietintöön ja pyydän hiljaisuutta saliin. E Jos ette ole tähän keskusteluun osallistumassa, pyydän teitä poistumaan täysistuntosalista. Počak, minuutti. Pane místo předsedo, já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde nyní zanikne, nicméně... Olen vakuuttunut siitä, että ääntäni ei juurikaan kuule täällä. Kuitenkin haluaisin käyttää puheenvuoroni. Niin minun mielestäni tämä lähestymistapa on hyvä ja tuin jo sitä aiemmin, kun Moldova-asioita käsiteltiin Tsekissä. Moldovalle tämä on myöskin erittäin tärkeä hyväksytty sopimus, on myös jatkumo tälle lähestymisprosessille. assosiaatiosopimuksen sopimusta seurannut keskustelu ja viisumi, vapauksien myöntäminen, kumppanuussopimukset, kuten myöskin tullirajojen laskeminen on kaikki tärkeää. Se on mahdollistanut sen, että 150 miljoonaa euroa lisää on voitu lisätä Moldovan budjettiin. Sen avulla varmasti saadaan aikaiseksi paljon myönteistä Moldovalle ja minusta se on oikein hyvä asia. Haluan myös onnitella Moldovaa tästä menestyksestä. Onorevole Zambaski. Zambaski. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих усилията. Rakat kollegat, minä tuin ponnisteluja Moldovan auttamiseksi tässä asiassa, koska on elintärkeää auttaa tätä valtiota varsinkin sen takia, että tässä on paljon pelissä. Komissio on myös arvioinut, että mitään kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltiolle ei ole, joten kysymys on poliittisesta vastuusta. Selvästi kysymys on aika pienistä maataloustuotteiden tuontimääristä ja ne eivät vaikuta juurikaan Euroopan markkinoihin ja pienistä vientimääristä, joten moldovalaisten pakotteista kärsivien henkilöiden auttaminen on tärkeää ja myöskin rahoitusvaikutukset ovat aika pieniä. Näin ollen vetoan siihen, ettemme unohda näin tärkeällä hetkellä ystäviämme ja kysymys on myöskin siitä, että Bulgaria laisia vähemmistöjä myös siellä tuetaan parlamentti on antanut tähän sitoumuksensa ja näin tällä tavalla johdamme Moldovaa kohti Euroopan unionia. Micro, micro, please. Micro. Excuse me. Pane předsedo, také podporuji změnu autonomních obchodních praktik. Hyvä puhemies. Minäkin kannatan tätä muutosta, joka vaikuttaa Moldovaan. Ja olen ilahtunut siitä, että me olemme saaneet tämän tuen sille. Voimme näin välittää selkeän viestin siitä, että Moldova ei ole yksin Venäjän federaation vieressä. Moldova, joka on kumppani, Euroopan unionin kumppani. Ja on hyvä, että unioni vastaa sille avaten markkinansa sen maataloustuotteille ja edesauttaa näin Moldovaa pärjäämään taloudellisesti. Näin se voi myös hoitaa ulkopolitiikkaansa riippumatta Venäjän, unionista, Venäjän federaatiosta. Tämä on myöskin tärkeä poliittinen viesti, jonka välitämme ja olemme tukemassa maata, joka haluaa saada aikaiseksi riippumatonta ja vapaata ulkopolitiikkaa. Kannatan myös tätä ja toivon, että Moldovasta tulee vahva kumppani Euroopan unionille. Kiitoksia edustaja Kelly seuraavaksi. Askel Görisch Uh, Jälleen kerran siis Iiriksi osallistuin eilen tähän keskusteluun ja hyvin myönteinen keskustelu se oli. Pidän tervetulleena tätä tehtyä päätöstä. Äänestin tämän puolesta. Meillä on 531 ääntä puolesta ja tämä on todella suuri enemmistö. Se tuo Moldovan kansalaisille toivoa ja myös pienille viljelijöille, pienviljelijöille erityisesti, koska tällä tavalla he voivat viedä hedelmiään maista. Tällä hetkellä Venäjän vienti on tyrehtynyt Putinin politiikan vuoksi ja nyt he tarvitsevat uusia markkinoita, joten me haluamme tänne näitä hedelmiä. tämä ei pitäisi olla mikään ongelma meillä, mutta kuten eilen sanottiin, niin kysymys, niin siis minä sanoin juuri näin, että kyllä ystävä hädässä tutaan ja todella nyt haluamme osoittaa, että haluamme auttaa naapureitamme silloin, kun he sitä apua me tarvitsevat. Ja nyt olemme todella lähellä joulua, joten tämä on todella hieno ele. Kiitos. Relazione di Prea alla, parola onorevole Iart. Iart. Edustaja Jaar seuraavana. Puhe puhuu ilman mikrofonia. Micro, please. Thank you. I put in... Kiitoksia. Esitin pyynnön ja sain vahvistuksen teiltä täällä myöskin tästä Motion mietinnöstä. Ja monista muista. Non Ette ole täällä listallani, mutta jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron. No, thank you. Um, thank you. puhemies. Kuten kaikki tässä talossa olen kaikkien niiden toimenpiteiden puolelta, jotka vahvistavat Moldovan suvereniutta. Mutta tässä on kyse muustakin kuin poliittisesta kysymyksistä. Nyt olemme laajentamassa yhtenäismarkkinoita kattamaan myöskin Nisterjoen rantoja ja siellä tapahtuvaa maataloutta. Tämä johtaa siihen, että Moldova pääsee Euroopan markkinoille, mutta usein ajatellaan niin, että ei voida päästä sinne, osa näitä meiltä Miltei kaikki Euroopan maat, Makedoniasta, Kanarisaaren, Norjaan, Liechtensteinin, Andorra, kaikki ovat eurooppalaista markkina-aluetta, eikä niiden tarvitse olla osa EUta. Se ajatus siitä, että Britannia olisi ainoa maa, joka ei saisi nauttia rajattomasta kaupasta EUn kanssa siinä tapauksessa, että se eroaisi EUsta, on pelkkää fantasia. Jär. Jär, olkaa hyvä kiitos puhemies. haluaisin kiittää talousarviovaliokuntaa ja lisätalousarvioesitys vuodelle 2014 mahdollistaa sen, että oli mahdollista saada aikaan sopu vuoden 2015 talousarviosta. Eli tällaista tarvitaan, mutta tavallaan se on aina myöskin harmittavaa, koska Euroopan unioni on kyllä vakalta pohjalta rahoitettu maksuosuuksien kautta jäsenmalta ja sitten ALV kautta myöskin, ja tällaisia korjaustoimia aina tarvitaan, mutta ikävää on se, että tällaisen törmätään niin ikään näihin korjaustoimenpiteisiin, vaan siihen, että jäsenmaat aina unohtavat omat maksuosuutensa ajoissa hoitaa. Ja joudutaan sitten aina uudelleen ja uudelleen tilanteisiin, jossa eh, laskut ovat jääneet hoitamatta. Lisätalousarvioistus numero kolme. Jaar, eh, teille vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin jatkan tästä vuoden 2014 lisätalousarvioesitys ja talousarvioesitys vuodelle 2015 nyt kattoi ne edellytykset, että komissio, Euroopan parlamentti ja myöskin jäsenmaat voivat keskittyä näihin maksamattomien eh, laskujen hoitamiseen. Niitä on kerääntynyt ei siksi, että Euroopan parlamentti eh, tuhlaa liikaa rahoja, ei, vaan eh, ongelmana on se, että jäsenmaat eivät saa omia maksuja maksettua ja toivottavasti saadaan nyt tilannetta purettua ja sovimme menettelyistä. Jos on sovittu tietyistä maksumenettelyistä, niin on tärkeää, että suoritukset hoidetaan aikataulun mukaisesti ja tällä tavalla myöskin saadaan nämä rästit hoidettua järkevästi. Maledic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Maksamattomien laskujen määrä on ollut vuodesta 2010 lähtien nousussa 28 miljoonaa euroa on nyt tämä summa. Ja budjetin tilanne ei voi olla tällainen. Tämä johtaa siihen, että EU menettää uskottavuutensa. Sen takia minä halusin hyväksyä tämän nykyisen talousarvion, jossa 4,5 miljardin korotus on määritelty ja jossa pari miljardia menee kehitysrahastoon. Se on hyvin tärkeää kansalaisille. Progetti bilancio certificativo numero 4 tiene la palabra. Lisätalousarvioesitys numero 4. Tuntuara Ruiz, olkaa hyvä. Presidente. Puhemies puhuu, olen puhunut monta kertaa Välimeren tilanteesta. Öö, se on tärkeä tilanne. Öö, tuhannet ovat kuolleet siellä pyrkiessään pääsemään Eurooppaan. Ja äh, nyt tämä on vain yksi maahanmuuton muodoista, jossa meidän maamme ovat kohteena. Meidän täytyy todella miettiä, mitkä ovat syyt ja juuret tässä ilmiössä. On muistettava, että kysymys on tietysti kansainvälisestä politiikasta siitä, että täytyy pyrkiä köyhyyttä ja näitä poistamaan ja pyrkiä myöskin auttamaan näitä kaatuneita valtioita EUn rajoilla on kuitenkin myös noudatettava näiden maahanmuuttajien ihmisoikeuksia ja muita oikeuksia, pakolaisten oikeuksia. Euroopan unionin rajoilla on toimittava oikein. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että kaiken kaikkiaan meillä olisi yhteinen lähestymistapa maahanmuuttoon. Seuraavana Jaaro, olkaa hyvä. Kiitos. Toteaisin vielä, että lisät talousarvioestys vuoden 2014 osalta eh, on saatu aikainen myöskin talousarvio vuodelle 2015, eikä nyt ole jouduttu pahin umpikoja tilanteisiin ja tästä on kiittäminen myöskin parlamentin neuvottelijoita. Kompromissi, kyky on ollut olemassa ja näin on äh, sitten äh, päästy tilanteeseen, että äh, maksukyky äh, pystyttiin säilyttämään. Tuntuisi hullulta, jos näin ei olisi käynyt. Äh, puhutaan investointisuunnitelmista ja sitten ei pystyttäisi kuitenkaan maksuja maksamaan. Onneksi ei tähän päädytty. Tietysti tilanne olisi erinomaisempi, jos jäsenmaat omat osuutensa maksaisivat aikataulun mukaisesti. Tulopuoli on BKT-tilanteen vuoksi hieman alentunut ja myöskin siksi, että ALV tasoja on alennettu, mutta sitten olemme näitä rankaisuveroja voineet saada enemmän, eli plussan puolelle jäädään, mutta tilanne olisi huomattavasti paljon parempi, jos jäsenmaat hoitaisivat omat maksuosuutensa aikataulun mukaisesti. Eteenpäin. Eh, Puheenvuorossa Soltes lisätalousarvioesitys numero 5. Olkaa hyvä. Non c'è la parola onorevole Begin. Begin. Non c'è la parola onorevole Moretti. Kiitos puhemies. Ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä tätä tilannetta. Parlamentti päätti kuitenkin äänestää puolesta kompromissihengessä kun tarkastellaan näitä asioita Garcia Valles ST-ryhmästä ja Renzi Italian pääministeri ovat asiaa tarkastelleet, mutta nämä summat eivät kuitenkaan ole riittävät, sillä kertaalleen vielä neuvosto, niin kuin usein on, lähti liikkeelle kansallisesta itsekyydestä. Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa tässä kannattaa ensimmäisenä mainita. Kuitenkin parlamentti onnistui asian purkamisessa ja päästiin tästä maksuongelmasta esiin ja Erasmus-ohjelma ja Horisontti 2020-ohjelmat ovat tärkeitä, mutta tärkeää on, että tulevina vuosina tehdään hyviä uudistuksia ylipäätään talousarviomenettelyyn ja hyväksymismenettelyyn liittyen, koska se sisältää melkoisia ristiriitoja nykyisellään. Kiitokset sitten Maletsit seuraavana, olkaa hyvä. Minä äänestin tämän lisätalousarvion puolesta jossa 64,9 miljardia euroa otettiin käyttöön, jotta voitaisiin auttaa Itävaltaa Sloveniaa, eh, kun kysymys on näistä luonnonkatastrofista 1,5 miljardia euroa oli näiden vahinkojen arvo ja vain Kroatian tulvat aiheuttivat hyvin monien ihmisten paikaltaan siirtymisen ja 291 miljoonaa euroa olivat nämä kustannukset muutoin. Näin ollen nyt tämä, 60, tämä summa ei Kroatian osalta kata kaikkia vahinkoja. Tarvitaan siis vielä muita varoja näiden uhrien auttamiseksi.

tässä suhteessa on lieventänyt ongelmia kyseisissä maissa. Tästä syystä on tärkeää, että tämä korjaava lisätalousarvio edesauttaa näiden vaikojen korjaamisessa. Ja Kroatiassa siitä on ehdottomasti apua. Ja näin Tämä raha tulee meille hyödyksi niillä alueilla, jotka ovat saaneet kaikkein kovimmat iskut. Kiitos. Mm. Olin juuri sanomassa, että juuri ensimmäinen äh, äh, teko on se, että happuillaan lompakkoa, mutta äh, kun on näitä tällaisia katastrofia, niin silloin aina pyydetään joltain muista, muilta rahaa ja eikä itse joudu käyttämään rahaa ollenkaan. Haluan kaikilta kollegoilta kysyä, että jos olette liikuttuneita tämän tyyppisistä ikävistä uutisista, niin menkääpä sitten omalle taskullenne kuin sen sijaan, että menette jonkun äänestäjänne taskuille. Nyt kysymys on tietysti näistä Itä-Slovenian ja muiden Balkanin maiden tulvista. Toukokuussa pari viikkoa sitten olin juuri konservatiivien ecr poliitikkojen kanssa tutkimassa juuri näiden tulvien aiheuttamia vahinkoja ja myöskin mukana me oli kroatialainen korruptiota vastaava poliitikko. Siis on siis mahdollista tehdä muutakin kuin pelkästään antaa tämä lasku jollekin toiselle eteenpäin. Tämä ei vie mihinkään non posso concedere cartellini blu. Sinisiä kortteja en voi myöntää, koska kyseessä ovat äänestysselitykset. Sitten lisätalousarvioesitys numero 7. Неков. Eh, Председател, в резултат на наводненията случили се в България през 2014 година много градове и села Vuonna 2014 erittäin monet kylät ja kaupungit joutuivat kärsimään suurista vaurioista. Kymmeniä kuoli. Monissa kylissä kaikki televiestintä, infrastruktuuri tuhoutui ja useat sadat ihmiset joutuivat rakentamaan uudelleen kotinsa. Me olemme Euroopan unionin unionissa meidän täytyy tehdä paljon, jotta ihmiset voivat palata normaaliin elämäänsä. Olen ollut paljon yhteyksissä kansallisiin alueellisiin viranomaisiin, jotta voitaisiin arvioida näiden vaurioiden suuruutta. Ja niillä alueilla, jotka tunnen, niin välitin myös nämä tiedot paikallisille viranomaisille. Solidarisuusrahaston varat auttavat meitä rakentamaan julkisen infrastruktuurin uudelleen näillä kyseisillä alueilla. Siellä asuu yli 3 miljoonaa 300 000 Bulgaria. Minä tuin lisätalousarvio mietintöä ja solidarisuusrahastoa, mutta minun mielestäni tämä tuki ei ole ollenkaan riittävää näille maille. Näissä äh, maissa vain todella pieni summa voidaan nyt tähän käyttää. Pitäisi toimia sillä tavalla, että tämä olisi hyödyllisempää Onko siis oikein, että kaikkein eniten vahinkoa kärsineet valtiot saavat kuusi kertaa vähemmän äh, tukea kuin esimerkiksi Serbia, joka ei ole edes EUn jäsen? Se saa useita miljoonia tähän. Minä olen esittänyt kysymyksen komissiolle jo jokin aika sitten ja haluaisin, että tässä tutkittaisiin sitä, kuinka selvästi kärsineimpiä jäsenvaltioita tässä äh, syrjitään erityisesti juuri Bulgariaa. Haluaisin, että tietää, kuinka tällä summalla nämä valtavat vahingot oikein korjataan. Ja koillisosassa Bulgaria erityisesti ongelmat ovat kaikkein suurimmat ja siellä köyhät joutuvat oman onnensa nojassa selviämään. Tämä ei ole solidaarisuutta. Izmjena proračuna je jako važna za mobiliziranje sredstava pomoglo Hrvatskoj, Bugarskoj ja Srbiji nakon e, Kiitoksia kovasti. Meillä mm, tämän vuoden toukokuussa tapahtunut suuri tulva on aiheuttanut paljon vahinkoa ja meille on tärkeää myöskin säilyttää ajatus tulevassa ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä ennakoida näitä suuria tulvia, jotka ovat yhä tavanomaisempia Euroopassa. Meidän tosi katsoa sitä, millä tavalla voidaan suunnata investointipankin ja muiden lähteiden varoja yhä paremmin siihen, että voidaan tehdä ennaltaehkäisevä työtä ja estää tulevaisuudessa tämän tyyppisten katastrofien syntyminen. Puhemies, Tämä lisätalousarvio numero seitsemän on hyvin tärkeä, koska sen avulla voidaan maksaa Kroatialle solidaarisuusrahastosta korvauksia näiden tulvien aiheuttamista tuhoista. Ne aiheuttavat satojen tuhansien kotitalouksien tuhon Kroatiassa, samoin Serbiassa ja Bosnia-Herzegovinassa naapureita maittemme alueella. Nämä maat ovat suurissa vaikeuksissa ja sen takia oli tehtävä 300 e, miljoonan euron arvio, näin tehtiin, ja siitä Kroatia saa 9 miljoonaa euroa tulvien vahinkojen kattamiseksi, ja Kroatia taas 16 miljoonaa, ja minun mielestäni tämä varmasti auttaa Kroatian Mm, ylöspääsemistä tästä kriisistä. arvoisa puhemies velike poplave. two thousand and godine bile razlog solidarnosti europske unije te elim zahvaliti svim graanima i institucijama. kyseessä ovat katastrofit jotka ovat johtaneet alun perinkin solidaarisuusrahaston perustamiseen. ne summat joita allokoidaan ovat erittäin kaukana siitä, että ne vastaisivat todellisia tarpeita, mutta kuitenkin se nyt jonkun verran täyttää Euroopan unionin solidaarisuustoimintaa. Meillä täytyisi olla parempi ennaltaehkäisevä toiminta tässä suhteessa. Olemassa olevan direktiivin pohjalta Kroatian pitäisi investoida vuoteen 2020 mennessä miltei miljardi korunaa jos on miltei puolet meidän budjetistamme tähän. Ja tänä vuonna vauriot ovat 300 miljoonaa. Tietysti on aiheellista kysyä, mistä nämä kaikki varat otetaan. Toivottavasti Euroopan unioni myöskin solidarisuusrahaston avulla ja muiden varojen avulla auttaa paremmin meitä vastaamaan näihin tarpeisiin. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta vaikka olen samaa mieltä useimpien kanssa ryhmässäni tästä vuoden 2015 lisätaloarviosta ja vuoden 2015 budjeteista myös, vaikka vaaditaan enemmän budjettikuria mailta, joiden siis pitäisi lopettaa sellainen rahan käyttö, sellaisen rahan käyttö, jota niillä ei ole, mutta ähm, tunnen oikein hyvin itse asiassa tilanteen tuolla paikan päällä äh, tulvien vahingoittamalla alueella. Monet kansalaiset ovat äh, menettäneet kotinsa ja nyt he joutuvat elämään todella hankalissa olosuhteissa. Äh, ja olemme aika abstraktilla tasolla tässä, kun nämä varat maksetaan, niin tämä varmasti auttaa heidän ihmisarvonsa palauttamisessa. Progetto di bilancio generale dell'Unione, esercizio 2015, la parola all'onorevole Soltes. Puheenvuoro Soltesille. Kiitos puhemies. Lokakuussa kollegani minä äänestimme sen puolesta, että EU tekisi enemmän kuin se pystyy. Ja sen jälkeen on nähty hyviä esimerkkejä tästä. Ikään kuin mitä kuitenkin edistystä on tapahtunut tänä vuonna ja eh, monet eh, neuvoston kovat leikkauksen saanut käännettyä pois, koska niille olisivat olleet todellakin hankalle pekoyrityksille ja monille toimijoille omalla alueellamme. Valitettavasti kuitenkaan varoja ei ole saatu eh, jaettua kunnolla tietysti täällä Strasbourgissa on kiva käydä, mutta ei varmasti tätä voida pitää hyvänä ja järkevänä varojen käyttönä. Varat tulee käyttää sellaisilla alueilla, joista kansalaiset hyötyvät ja sellaisiin hankkeisiin, eh, joissa kansainvälinen vastuunkanto huomioidaan paremmin. Toivottavasti talousarvio tällä tavalla hyvin hyödynnetään ensi vuonna. Non vedo, Lunes ei näytä olevan paikalla, ei myöskään Gill. Eli siis puheenvuoron saa Moretti. Olkaa hyvä. Si, signor Hyvä puhemies. Vaikka talousarvio saatiin hyväksyttyä, katson, että silti tarvitaan enemmän toimia. On ponnisteltava ja ymmärrettävä, mitä kaikkia sosiaalidemokraatit ovat aikaan saanut, saaneet mutta neuvosto kuitenkin on toiminut siten, että tietyt maat siellä jyräävät. Mainitaan tässä Saksa, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. Kuitenkin tästäkin huolimatta jotain saatiin aikaan, kun ajatellaan sitä, miten tulee toimia, jos halutaan pitää Horisontti 2020-ohjelma ja myöskin Erasmus-ohjelmat hengessä. Kuitenkin Tärkeää on se, että toimitaan tehokkaasti ja katsotaan ja tarkastetaan, miten budjettimenettelyjä voitaisiin järkeperäistää. Ja sitten eteenpäin vuoden 2015 talousarvio. Kinnitsi, olkaa hyvä. Kiitos. Selvää on, että Euroopan on ponnisteltava enemmän, eh, mutta äänestin silti puolesta, koska kun katsotaan, että ponnistuksia määrärahojen maksun osalta verrattuna edelliseen mahdollistaa lisäresurssit, vaikkakin vähemmän kuin eh, mikä tarpeen olisi. Varsinkin puhutaan tärkeistä strategista 2020-alueista, eh, joiden tavoitteena on saavuttaa työpaikkoja ja kasvua. Ja Erasmus Plus on tärkeä ja toisaalta se, kuinka kilpailukykyisyyttä PK-yritysten osalta parantaa. Ja on tärkeää, että kansalaisten tilannetta parantaa tulevaisuudessa taistellaan työttömyyttä vastaan, koska työttömyysasteet ovat varsin korkealla, varsinkin tietyillä alueilla nuorisostyöttömyys erityisesti. Ja on erittäin tärkeää, että on ponnisteltu lisätalousarvioesitysten osalta vuoden 2014 osalta. Se on ollut tärkeää koko unionin kannalta ja on tärkeää, että puututaan tilanteisiin, kun esimerkiksi eh, puhutaan Sardinian tulvista. 16 miljoonaa tukivaroja oli mahdollisuus saada tälle katastrofialueelle. Ja Valtso seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Suur Unkarin parlamentin Euroopan parlamentin jäsenet voimme vain äänestää tämän talous, tätä talousarviota vastaan koska tässä on sama uusliberaali periaate, jota on toisteltu myös aiemmin. Te enemmistö hylkäsitte kaikki tarkistukset, jotka me jätimme, jotta voitaisiin muuttaa tätä neoliberaalia lähestymistapaa, jota täällä harjoitetaan. Seitsemän vuoden jakso on hyvin tärkeä. 4,5 prosenttia seitsemän vuoden ajalla tämä talousarvio laskee ja 8,4 prosenttia tämä iskee kohesiorahastoihin, joten tämä tarkoittaa sitä, että syrjäisempien alueiden ja keskisempien alueiden välinen kuilu kasvaa. Puhutaan hienoja sanoja taloudesta ja siitä, että päästäisiin yhteiseen Eurooppaan, mutta luvut puhuvat omaa kieltään. Malitic. Malitic vuoden 2015 sopu, talous, talousarvio sopu eh, liittyy tähän sovitteluprosenttiin. Minä olen tukenut tätä, koska oli todella tärkeää, että ensi vuoden alusta lähtien meillä on varaa maksaa nämä laskut, mutta vuoden 2015 talousarvio poista kaikkia ongelmia. Odotamme, että toimielimet sitoutuvat enemmän muihin polttaviin ongelmiin vielä. 140 20 miljardia euroa on siis tämä summa, mutta selvästi parlamentin ehdotuksesta 146 tultiin alaspäin ja osa tästä erotuksesta maksetaan vuonna 2016, mutta tämä ei riitä. Vuodesta 2010 lähtien paljon on maksamatta ja on mietittävä sitä, kuinka Thank you. Year after year vuosi vuoden jälkeen jotkut jäsenvaltiot tuntuvat kiinnittävän enemmän huomiota juuri siihen, mm, kuinka paljon Euroopan unionin talousarviossa rahoja käytetään ja unohtavat täysin sisällön. Minä uskon kuitenkin, että nämä asiat liittyvät toisiinsa ja olisi parempi miettiä enemmänkin myös sisältöä. Ja jos emme pysty käyttämään talousarviota juuri niissä kulukohdissa, joissa eurooppalaisella tasolla rahojen käyttäminen voisi säästää rahaa kansallisella tasolla, ettei olisi päällekkäisyyksiä tai suurtuotannon edulla, niin silloin varmasti olisi suurempi konsensus siitä, kuinka EUn talousarvoita käytetään. Ja tässä uskon, että viime vuosien kasvu tutkimus- ja kehitysbudjetissa, ja tämähän on ilmeinen esimerkki siitä, kuinka saadaan parempia tuloksia rahojen yhteen lyömisellä. Tämä on todella hyvä esimerkki ja uskon, että se olisi parempi ottaa esille kansallisissa keskusteluissa, ei kaikkein vähiten omassa kotimaassani. Honorable Arkin. Harkin. Kiitos. Äänestin äh, talousarvion puolesta ja tietysti olisin toivonut suurempaa talousarviota, mutta muistavat, että tässä puhutaan veronmaksajien rajoista. Tarkistusta neljä vastustin, koska siinä määrien kaksinkertaistamista esitettiin ja tämä olisi eh, syntynyt siten, että korkeimman bkt maat olisivat joutuneet maksamaan, mutta Irlanti, jolla on kova velka, on kuitenkin eh, kuudentena tässä ja me emme voineet ajatella, että meidän maksuosuuttamme vielä lisättäisiin, eli on oltava varovaisia sen suhteen, mitä pyydämme. Äänestin myöskin tarkistusta viisi vastaan, koska tietysti jäsenmaita on tuettava paremmin, mutta on muistettava, että näinhän kohesio ja eri eh, rahastojen kautta ja horisontti 2020 ohjelman kautta teemme ja näin voi tehdäkin budjetin myötä mutta sitten tulee katsoa, että näitä rahastoisuuksia alennettaisiin. Ja niin kuin täällä on todettu, on katsottava, miten tehokkaasti ja hyvin varat hyödynnetään sen sijaan, että ainoastaan pyydämme lisää ja lisää kansalaisilta. Ja melkeinpä kaikissa tapauksissa tähän kaikkien kansalaisilla ei ole varaa. Sisäisen turvallisuuden strategian päätöslauselma. Ferrara, olkaa hyvä. l'europa euroopan on ponnisteltava niin hyvin kuin mahdollista jotta turvallisuuden taso saadaan parhaalle mahdolliselle tasolle ja erinäiset ovat nykypäiväiset turvallisuuden haasteet. euroopan unioni onkin ponnistellut näiden haasteiden eteen mutta on ymmärrettävä että on ilmiö, joka leviää ja jota ei välttämättä ole huomioitu riittävän hyvin. Ja viittaan tässä korruptioon ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Ja jotkut maat tuntuivat olevansa immuuneja rahankiertoa vastaan, mutta näin ei ole. Eikä mafiaa vastaankaan ole taisteltu riittävästi. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja holistista lähestymistapaa tähän asiaan. Komission esitys on hyvä, mutta tarvitaan toimia, käytännön toimia. On kaikki lainsäädännölliset aloitteet käynnistettävä, esimerkiksi takaisin ottojäädytyskysymyksissä ja toisaalta on katsottava, eh, miten puuttua mafiapohjaisiin eh, rikollisuuden muotoihin ja paljastajien tilanne on myöskin huomioitava. Kiitos. Non vedo l'onorevole Gill, allora la parola. Edustaja Gillia en näe, joten eh, Kinitsi, olkaa hyvä. onorevoli eh, eh, colleghi la risoluzione ribadisce che libertà sicurezza e giustizia. tämä päätöslauselma puhuu eh, turvallisuudesta oikeudesta. näitä asioita käsitellään yhdessä ja meidän pitää varmistaa että perusoikeudet jotka on määritelty menneisyydessä suojataan mutta meillä täytyy olla myöskin tehokas strategia joka on oikeuslaitoksen valvonnassa ja ennen kaikkea tehokas toimiva strategia. Komission julkilausuma uuteen turvallisuuspolitiikkaan liittyen tämä päätöslauselma tuo esiin tiettyjä periaatteita, joita voimme noudattaa. Esimerkiksi rikollisjärjestöjen harjoittama ihmissalakuljetus, korruptio ja muut teot. Näihin tulee puuttua jäsenmaiden ja Euroopan unionin virastojen välisen yhteistyön kautta käyttäen tehokkaampia metodeita, joita meillä on olemassa. Ja meidän täytyy myöskin paremmin vaihtaa tietoa liittyen tämän direktiivin kattamiin asioihin ja tietosuojaan. Siksi tuemme päätöslauselmaa. No, en näe edustaja Dotsia täällä salissa, joten nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, eli Palestinan tunnustaminen. Ensimmäisenä Forenza, olkaa hyvä. Eh, Presidente, eh, io penso che questa sia una... Kiitos, puhemies. Tämä on tärkeä päivä parlamentille ja me toivomme, että nyt tästä tulee käännekohta. kohta Palestiinan kansan vastarinnalle ja Palestiinan valtion tunnustamiselle, rauhaprosessille ja oikeudelle kummallekin kansalle. 135 valtiota on jo tunnustanut Palestiinan valtion ja pyytäisin, että kaikki myös Euroopan parlamentin kollegat lähtisivät paikan päälle ja katsoisivat itse, minkälaista tuhoa sota on siellä aiheuttanut. Palestiinalaiset ovat aina pyytäneet Euroopan parlamentti tai Euroopan unionia toimimaan välittäjänä. Sillä olisi eri rooli kuin Yhdysvalloilla. Toivon, että päätöslauselma menee tähän suuntaan. toivon ja uskon todella, että tämä on käännekohta, sillä tämä parlamentti ja Euroopan unioni, niiden on toimittava rauhan ja turvallisuuden puolesta molemmille kansoille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valliina, olkaa hyvä. Neanche l'onorevole Valliina, l'onorevole Anderson. Joten seuraavana Anderson, hän ei ollut paikalla siis Valliina. Ah, Thank you. I voted in favor of the... Kiitos. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, sillä se on askel oikeaan suuntaan. Palestiinan valtion tunnustaminen on jo kauan ollut velvollisuus ja jäsenvaltioiden, kuten Irlannin, on nyt muodollisesti tunnustettava Palestiinan valtia ja vuoden 1967 rajat on tunnustettava. Itä-Jerusalemi on oltava pääkaupunkina. Tästä on päätetty YK päätöslauselmassa ja palestiinalaisilla on oma itsemääräämisoikeus ja 66 vuotta tämä on jo ollut olemassa. Sen Fein pyytää kaikkia osapuolia välttämään sellaisia toimia, jotka estäisivät kahden valtion ratkaisun, joten tämä muuri on purettava, siirtokuntia ei enää saa tulla. Ja myös Israelin omaisuuden äh, tuhoaminen on loputtava heti. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kaafi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä ja kollegani pidämme tätä tekstiä erittäin hyvänä ensimmäisenä askeleena Euroopan parlamentilta, mutta katsomme, että Euroopan unionin ja sen parlamentin tulee tehdä huomattavasti enemmän tukeakseen Palestiinan kansaa ja varmistaakseen sen, että Palestiinan valtio paitsi tunnustetaan, siitä tulee toimiva valtio. Viime kesänä tapahtui aivan järkyttäviä, käsittämättömiä hyökkäyksiä, Israelin hyökkäyksiä Gaasan ja jäsenvaltioissa Euroopan unionissa on nyt varmistettava myös niiden toimesta se, että tällaisia hyökkäyksiä ei tapahdu enää. Meidän on toimittava yhteisönä ja meidän on painostettava Israelia koska Israel ei kunnioita kansainvälisiä lakeja. Tätä emme voi hyväksyä. Tänään olemme ottaneet ensimmäisen askeleen, mutta se on vasta hyvin pieni askel kohti oikeaa tavoitetta. Paljon on tehtävää. Kiitos puhemies. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Sebastian. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies Tämä ei ole meidän päätöslauselmatekstimme. Tämä teksti ei ole suinkaan täydellinen. Me kaipaamme selkeästi sitä, että Israelin jatkuvat kansainvälisen oikeuden rikkomukset tuomittaisiin selkeämmin. Tässä nyt on saatu aikaan konsensus, mutta tässä ei täysin ehdoitta kuitenkaan haluta tunnustaa Palestiinan valtiota. Kuitenkin Euroopan unioni haluaa, unioni haluaa tukea, Euroopan parlamentti haluaa tukea neuvotteluteitse syntyvää ratkaisua alueelle. Kun ajatellaan Palestiinaa halutaan luoda moderni, kansainvälisesti tunnustettu toimiva valtio, jotta voidaan varmistaa sen kansalaisten hyvinvointi, sekä oikeusvaltion toteutuminen. Kun ajatellaan Euroopan roolia rauhan prosessissa, meitä ei ole kuunneltu, mutta nyt meidän on nostettava äänemme jälleen kuuluviin. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Soidrova, olkaa hyvä. Se omlouvám, ale děkuji pane místopředsedo za udělení. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta. Haluaisin selittää, miksi en voinut tukea päätöslauselmaa liittyen Palestiinan valtion tunnustamiseen. Palestiinan valtion tunnustaminen olisi toivottavaa vain, jos se olisi kahden osapuolen välisen sopimuksen lopputulos, yhteisen sopimuksen Israelin ja Palestiinan välillä – ja se voisi syntyä rauhan prosessin tuloksena. Päätöslauselma, joka hyväksyttiin, ei ole kovinkaan selkeä ja sitä voidaan eri tavoin tulkita. Tämä on riski, erityisesti aikana, jolloin Israelissa vaalikampanja on käynnissä ja siksi en voinut tätä päätöslauselmaa tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Becerra Basterecea. Hän ei ole kuitenkaan paikalla, joten äh, puheenvuoron saa edustaja Skripek. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Me äänestimme tänään Palestiinan valtion tunnustamisesta, vaikka olen sitä mieltä, että kahden valtion ratkaisu voisi olla yksi ratkaisuista. Minun piti äänestää tätä päätöslausemaa vastaan seuraavista syistä. Ensinnäkin Tämän päätöslauselman tukeminen rikkoo toista Oslon sopimusta vuodelta 1995 ja sen artiklaa 16.7. Tässä korostetaan, että kummatkin osapuolet eivät tee mitään Palestiinan statuksen muuttamiseksi ennen kuin neuvottelut on saatu loppuun. Myös EU on allekirjoittanut tämän sopimuksen. Lisäksi Palestiinan valtion tunnustaminen nyt tällä hetkellä saattaisi, saattaisi tulkita niin, että tunnustetaan terroristijärjestö Hamas, joka on oikeastaan hallitus tällä hetkellä. Ja lisäksi Euroopan unionin yleinen tuomioistuin on, on kuitenkin poistanut Hamasin, tai on ottanut tämän Hamasin tälle tälle listalle. Jos nyt tunnustettaisiin Palestiina, niin se olisi lisätaakka rauhanneuvotteluille. Tässä julkilausumassa pyydetään periaatteellista tunnustamista, mutta se, kaikki tietävät, että se olisi tosiallinen tunnustaminen mielestäni, niin se olisi askel taaksepäin. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Soltes, olkaa hyvä. Kiitos puhemies Euroopan unioni on kautta historiansa tukenut rauhanomaista ratkaisua Palestiinan ja Israelin väliseen konfliktiin. Euroopan unioni on pyrkinyt löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun, jonka kautta tämä päivittäinen väkivallan kierre saataisiin katkaistua. Näin on toimittu jo vuosikymmenten ajan ja Euroopan parlamentti jo vuonna 2012 hyväksyi päätöslauselmatekstin, jossa todettiin, että rauhanomainen vuoropuhelu on ainut tapa saada aikaan pitkällä aikavälillä tilanteen rauhanomainen ratkaisu. Tänään olemme nyt kuulleet myös perusteluja Palestiinan valtion tunnustamista vastaan jos valtio tunnustamalla rauhanprosessi saataisiin päätökseen, näin olisi varmasti jo tehty, mutta katson kuitenkin, että tämä on ainut rauhanomainen mahdollinen ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Harkin. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puhemies. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että tänään Euroopan parlamentti äänesti suurella enemmistöllä vain 88 ääntä vastaan tämän äh, Palestinan valtion tunnustamisesta. Ja olen myöskin mielissäni siitä, että päätöslauselmassa on viittaus äänestyksen Irlannin parlamentin kantaan. Vihdoin parlamentilla on siis kanta ja tämä ilmaisee monien ihmisten tunteita asian ympärillä. EPP, sosiaaliset, ECR, liberaalit, vihreät, suuresti olivat äh, samaa mieltä. Pieniä eroja esiintyi kyllä, mutta suuresti olemme yksimielisiä. Tämä äänestys tänään on symbolinen, tämä on totta, mutta se selkeästi ilmaisee, että parlamentti tukee Palestiinan valtion tunnustamista ja kahden valtion ratkaisua perustuen 1967 äh, rajoihin. Tilanne on kiireellinen ja Israelin yhdyskunnat leviävät Palestiina tarvitsee oman valtion ja sille rajat ja toivon, että tämän päivän päätöslauselma on pienessä roolissa rauhan tuomisessa tuolle alueelle. En näe edustaja Aukenia salissa, joten puheenvuoron saa edustaja Pikula. Olkaa hyvä. zajedničku rezoluciju europskog parlamenta yhteinen euroopan parlamentin päätöslauselma Palestiinan valtion tunnustamisesta, sitä pidän alkuna historiallisessa prosessina. Tämä ei ole mikään suhteellistaminen. Tämä on oikea kompromissi pää, poliittisten ryhmien välillä. Siinä on sama idea, mutta kuitenkin hieman eri käsityksiä itse ratkaisusta nyt pitää huolehtia siitä, ettei enää synny väkivaltaa. Mielestäni tämä tunnustaminen on osa ratkaisua eikä taistelujen jatkoja. Ja haluaisin siterata israelilaista poliitikkoa, joka sanoi, että Israelilta ei kannata odottaa sitä, että Israel olisi ihanteellinen neuvottelukumppani. Ja tietysti me odotamme myös palestinalaishallinnolta, että parlamentin päätökset otetaan huomioon ja että kahden valtion ratkaisu yritetään saada aikaiseksi rauhanomaisilla toimilla. Kiitos. Kiitoksia edustaja Boylan. Kiitoksia. Minä olen ylpeä siitä, että saatoin äänestää tämän tekstin puolesta. Tänään se on askel oikeaan suuntaan Palestiinan valtion tunnustamiseksi. Vaikka näin olisi pitänyt tehdä jo pitkän aikaa sitten, niin joka tapauksessa voimme olla tyytyväisiä siihen, että Euroopan unionissa nyt tuki palestinalaisvaltiolle ja sen tunnustamiselle on kasvanut. Ja Sinn Fein teki tarkistuksen, jossa pyydettiin tukemaan Palestiinan äh, itsemääräämisoikeutta ja valtion tunnustamista. Ja hyvä, että tämä tarkistuksemme hyväksyttiin. Isojen toimet Kaasassa sekä siirtokuntien laajentaminen länsirannalla ovat vakavasti häirinneet rauhanneuvotteluja. Ja kansainvälisen yhteisön on korostettava tukeaan Palestiinan valtiolle ja sen tunnustamiselle. Tämä päätöslauselmateksti välittää vahvan viestin siitä, että Palestiinan valtion tunnustaminen on välttämätöntä rauhanprosessin edistämiselle. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Zani. Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä päätöslausuma hyväksyttiin valtavalla enemmistöllä Euroopan parlamentissa, mutta mielestäni olisi perusteltua, että ne ihmiset, jotka äänestävät tyhjää, saavat myöskin perustella kantansa. Minä äänestin tyhjää, sillä halusin osoittaa, että olen haluton hyväksymään tiettyjä elementtejä tässä päätöslauselmassa erityisesti tämän valtion tunnustamisen seuraukset. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni on päättäväisempi ja suuremmassa roolissa tukiessaan neuvotteluja, jotta saataisiin kahden valtion ratkaisu aikaan ja pitkä kestävä rauha alueelle. Mielestäni ponnistukset, joita korkea-edustaja Mogherini on tehnyt, ansaitsevat tukemme. Luonnollisesti tämä vie aikaa ja todellinen yhteistyö Euroopan parlamentin jäsenmaiden ja muiden toimielinten välillä on tarpeen. Palestinan valtion tunnustaminen yksipuolisella tavalla mielestäni veisi rauhanprosessia taaksepäin ja uskon, että tunnustaminen on vain väline eikä päämäärä. Kiitoksia. N'ayons pas... C'est bon là? Super. Voiko puhua? Kiitoksia. Hyvät kollegat, me emme saa tunnustaa häveten. Monet täällä pyrkivät, ovat pyrkineet kuukauden ajan jarruttamaan tätä äänestystä. Euroskeptiset ja konservatiivit, he olisivat halunneet Euroopan unionin jättää taka-alalle, niin että historia ajaa jälleen kerran ohi. Mutta ei. Eurooppa on nyt oikeallassa roolissaan rauhan kannalla ja tässä on mustaa valkeusella. Luonnollisesti tässä päätöslauselmassa on puutteita Israelin ähm, siirtokuntia, niihin ei viitata ja ne ovat kuitenkin rauhan este. Ne puuttuvat tekstissä. Toivon, että YK on turvallisuusneuvosto, joka pian kokoontuu ja joka tulee käsittelemään siirtokuntakysymystä, äh, on kyllin rohkea sanomaan tälle nyt stop. Meidän tulee olla ylpeitä kuitenkin ja ylpeitä tulee olla niiden jäsenmaiden, jotka Euroopan unionissa ovat Palestiinan valtion hiljattain tunnustaneet. Israelilaiset ystävämme tietävät, että olemme heidänkin tukenaan tässä asiassa. Toivomme, että nyt toivo on Euroopassa herännyt, eikä se ole turhaa toivoa, vaan että Palestiina saisi valtion, jota on pitkään toivonut. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Gill. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. UKIP tukee kahden valtion ratkaisua ja henkilökohtaisesti minä uskon, että Palestiinan tunnustaminen tekisi helpommaksi kansainväliselle yhteisölle saada aikaiseksi kahden valtion ratkaisun. Olen luottavainen sen suhteen, että yhtenä päivänä Palestiina tunnustetaan, mutta se, mistä meitä pyydettiin äänestämään tänään, pyysi komissiota toimimaan, ja minä en luota ja usko komissioon. Katsokaa vain, mitä EUn asiaan puuttuminen on tuonut esille Ukrainassa, Libyassa ja entisen Jugoslavian alueella. EUn imperialismi on tuhoisaa ja se epävakauttaa maailmaa, enkä minä voi tällaista rohkaista. Pitää olla selvänsanainen siitä, että valtion tunnustaminen on itse valtiollinen toimi. Kollegani Jim Carver kysyi, kysyi kysymyksen Somalimaan tunnustamisesta ja komissio vastasi, että EUlla ei ole toimivaltaa tunnustaa valtioita. Ja tästä syystä en voi tukea sellaisia pyyntöjä, joiden mukaan EU pitäisi toimia aivan niin kuin se olisi valtio itse. La parola. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Chidowski. Olkaa hyvä. No, presidente, grazie per la pre- Kiitoksia puhemies. Kiitän puheen vuorosta Ja kiitän myös siitä, että hän sitten nimeni aivan oikein. Olin jo aivan alusta alkaen todennut, että en voi tukea tätä päätöslauselmatekstiä, sillä teksti sinällään ei ratkaise yhtään mitään. Tämänpäiväinen Euroopan parlamentin päätöslauselma on mielestäni suorastaan virheellinen. Olen todennut tämän jo aiemmin. Täällä kuulee jatkuvasti Israelin vastaisia ja jopa juutalaisvastaisia antisemitistisiä huomioita. Ja katson, että tällainen teksti ei kyllä mitään ratkaisua anna tilanteeseen. Demes Meker. Kiitoksia. Minun puolueeni NVA tuki tätä tekstiä ja meillä on tässä kaksi tärkeää asiaa mukana. Kun puhutaan Palestiinan valtion tunnustamisesta, asia ei voi nähdä musta valkoisesti. Tarvitaan vastavuoroista kunnioittamista niin, että neuvottelut voivat jatkua ja tarvitaan turvallisuutta tähän tilanteeseen. Tarvitaan politiikkaa sekä diplomatiaa ja me tuemme Palestiinan valtion tunnustamista sekä periaatteessa kahden valtion ratkaisua, kun eh, nämä asiat etenevät eh, neuvotteluteitse kansainvälisen yhteisön tuella, sen antamalla tuella Israelille ja Palestiinalle. Ja täytyy ottaa huomioon neuvottelujen eteneminen, Palestiinan hallinnon rakentaminen niin, että Palestiinan hallitus todella johtaa koko Palestiinan valtion aluetta ja sitten on otettava huomioon myös vuoden 1967 rajat. Kiitoksia sitten edustaja Petir. Olkaa hyvä. gospodine predsjedniče. Glasovala sam za ovu rezoluciju. Kiitos. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, sillä se heijastelee minun mielipidettäni ja myös IPPn kantaa. Me haluamme puoltaa kahden valtion ratkaisuja neuvotteluiden tuloksena. Ja me tietysti haluamme torjua terroristijärjestöjen toiminnan. Hamasin tukeminen on esteenä ratkaisulle ja myös hyökkäykset Israelin, Israelin kansaa vastaan ja myös oman kansan käyttäminen suojakilpenä on kyllä esteenä rauhanomaisen asenteen ja toiminnan pitää olla ennakkoedellytyksenä kahden valtion ratkaisulle, mutta Geneven sopimusten mukaisesti humanitaarisille järjestöille pitäisi antaa pääsy Palestiinan alueelle ja haluaisin tässä kohtaa kannustaa aloittamaan rauhanomaiset neuvottelut. Se mahdollistaisi Israelin turvallisuuden ja Palestiinan valtion olemassaolon ja rauhan tälle koko alueelle. Kiitos. Zahadir. Kiitos. Tämä äänestys Palestiinasta, siinä on tapahtunut virhe kahdesta syystä. Nimittäin taas parlamentti on sekaantunut asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä parlamentin kanssa. Parlamentilla ei ole toimivaltaa, eikä komissiolla ole toimivaltaa tunnustaa valtioita. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Yksittäiset jäsenvaltiot EU:ssa ovat erilaisia ja parlamentti yrittää tässä löytää tällaisen yhden ratkaisun kaikille. Ja tämä aihe on tuotunut aivan turhaan esille tai ja sitä paitsi palestiinalaiset terrorijärjestöt saattavat saada voimia tai lisäenergiaa tästä. Ja jos katsotaan tätä päätöslauselmaesitystä, niin se, se saatetaan tulkita niin, että me tuemme Hamasia ja me emme halua tukea järjestöä, joka käyttää väkivaltaisia toimia. Siksi tämä päätöslauselma on virhe edustaja Dotsi ole paikalla, Prok toimittaa tekstinsä kirjallisesti, joten vuorossa Atkinson, olkaa hyvä. Minä tuen kahden valtion ratkaisua, kuten minun puolueenikin, mutta kuinka tämä voisi tämä äänestys tunnustaa yhden valtion olemassaolon, kun se on myöntänyt, että sillä ei ole toimivaltaa tähän. Minä pyydän, että me päätämme tuhon aiheuttamisen maallemme ja kuitenkin me ja te olette nyt laajentamassa toimivaltaa sellaisille alueille, jossa teillä ei ole lainkaan siihen valtaa. Kiitoksia sitten edustaja Seymour. Uh, I will not... Minä en eh, pyydä anteeksi, että nyt toistan tässä asioita, mutta minun kollegani pyysivät täällä työjärjestyspuheenvuoroa eh, siitä, että kirjassa oli todettu, että oikeastaan EUlla ei ole oikeutta tunnustaa valtioita. Eli vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Eli tarkoittaako tämä sitä, että mitä hyvänsä EU onkaan kirjoittanut, niin ei sillä mitään merkitystä ole kuitenkaan. Näin minä uskon. James. Edustaja James. Thank you. Kiitos. Palestinan valtion tunnustaminen oli hyvin tunteenomainen aihe täällä tänään. Yritys saattaa olla hyvä, mutta koko tämän prosessi on täysin puutteellinen ja siksi äänestin tyhjää. Minä en voi tukea päätöslauselmaesitystä, josta EUlla ei ole toimivaltaa eikä minkäänlaista sananvaltaa. EUn puuttuminen asiaan saattaisi taas kyseenalaista aidot yritykset ratkaista tämä konflikti ja saattaisi lisätä jännitteitä. Tällaiset symboliset eleet ja jälkeen, jälkikäteen tulevat oikeutukset tälle esitykset eivät ole hyväksyttäväksi. Näin har- johdetaan harhaan kansalaisia ja herätellään toivoa Palestiinassa. Tämä on tuomittavaa. Minä valitsin tyhjää äänestämisen ja seison sen takana. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Coburn. Mr. Chairman. Hyvä puhemies, äänestin Palestiinan valtiota vastaan. Palestiinan valtion tunnustaminen ei nimittäin ole tämän parlamentin vallan piirissä. 30. lokakuuta James Carville Ykipö kollegallemme me ilmoitettiin, että Euroopan unioni ei voi Somalimaata tunnustaa eikä mitään muutakaan valtiota, ja että tämä oli vain Euroopan unionin jäsenmaiden toimivallan alaa. Eli tällainen niin kutsuttu Palestinan valtion tunnustaminen on laitonta. Euroopan komissio on tämän kirjallisesti myöntänyt. Hyvä puhemies, teidän pitäisi tätä vastustaa, mutta ette niin toimineet. Palestiinan tunnustaminen tai muu päätös kuuluu vain kansallisille valtioille ja YKlle. me olemme äänestäneet ähm, aikanaan yhdistyneessä kuningaskunnassa vain kauppaliitosta, emme Euroopan unionista. Lähi-idässä on barbarian ja ristiinnaulitsemisen vaara. Kuinka tämä parlamentti kuvittelee toimivansa paremmin, jos se ei pysty edes romahtavaa euroa ja alijäämäongelmia ratkomaan? Se ei, ei saisi sekaantua näihin asioihin, joilla sillä ei ole lainkaan valtaa toimia. Kiitoksia niin äh, mitä tulee minun äh, toimivaltaani, niin minä olen äh, lukenut tämän päätöslauselmaesitystekstin. Minä olen kyllä lukenut sen ja teksti oli täysin selkeä. Siinä ei tunnusteta valtiota, vaan annetaan tuki valtion tunnustamiselle, eli sillä ei ole mitään laillista päätösvaltaa. Bene, proseguiamo. No niin, ja me jatkamme. Äh, siirrymme seuraavaksi teräs. Ei, suokaa anteeksi. Kastaldolla oli vielä tähän liittyen äänestysselitys. Kiitoksia puhemies. Vuoden 1967 äh, äh, jälkeen asiassa ei oikeastaan ole tapahtunut mitään myönteistä kehitystä ja nyt meidän tulisi vihdoinkin saada todellista aitoa tukea tälle rauhanprosessille niin, että oikeudenmukaisuus alueella saataisiin vihdoinkin vallitsevaksi. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että enemmistö tässä parlamentissa tuki tuota päätöslauselma esitystä. Minä katson, että EU-jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa Palestiinan valtio, mutta ei tällaisessa kummallessa kakofoniassa yksi huutaa yhtä ja toinen toista. Ei vaan meidän tulisi täysin yhtenä rintamana tunnustaa Palestiinan valtio. Tarvitaan Palestiinan valtio, joka tuo turvallisuutta ja tarjoaa eri kansanryhmille Lähi-idässä kullekin samat oikeudet. Uskon että tulevina vuosina on todella nyt tapahduttava jotain. Pelkkä raha ei näitä ongelmia ratkaisee. Ääriliikkeet niin Israelissa kuin Palestiinassakin on saatava kuriin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme sitten terästeollisuuteen ja Forensella ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja Perfetto, grazie Grazie presidente, come sapete. Kiitoksia puhemies. Kuten tiedätte, kysymys terästeollisuuteen liittyen on hyvin lähellä meidän sydämiämme, erityisesti ottaen huomioon, mitä Italian terässektorilla on tapahtunut. Tanto, Tieniä, Vieno, nämä alueet. Haluan teille muistuttaa, me olemme parlamentissa kartan koke- kantaneet kortemme kekoon ja pyrimme puuttumaan tilanteeseen. Olemme olleet vuoropuhelussa Brysseliin tulleiden teollisuuden työntekijöiden kanssa ja myöskin Strasbourgissa. Ja me olemme pyrkineet tekemään yhdessä töitä tämän tekstin parantamiseksi, mutta emme onnistuneet tässä juurikaan, sillä on, olisimme halunneet liittää tämän puheenjohtaja Junckerin investointipakettiin mutta tämähän on osanen ideologiaa, eh, josta me emme ole vakuuttuneita Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolella terästeollisuuteen liittyen. Terästeollisuus on strateginen teollisuuden ala ja se tulee säilyttää Euroopan unionissa mielestämme, mutta myöskin sosiaalista polkumuuntia vastaan tulee taistella ja ympäristöpolkumyyntiä vastaan meidän täytyy ryhtyä Tarenton laitosten kohdalla suuriin ympäristötöihin, sillä siellä esimerkiksi kasvamat ovat lisääntyneet. Kiitos. Middlesbrough. Kiitos. Tulen Middlesbroughista, teräskaupungista. Siellä tuhannet työpaikat perustuvat energiaintensiivisiin teo- teollisuuden aloihin. 2009 ja 2010 yhteisö siellä taisteli terästeollisuuden säilymisen puolesta. Halusimme meidän teollisuusinfrastruktuurimme säilyttää, mutta me tarvitsemme myös investointeja ja ympäristöystävällisyyden parastamista. Me tarvitsemme kestävän teollisuuden, tulevaisuuden teollisuuden ja myös tarvitsemme vähähiilisen terästeollisuuden. t City Deal on hieno aloite ja siinä keskitytään myös esimerkiksi hiilin varastointiin ja talteenottoon ja siellä voidaan jopa 20 000 työpaikkaa säilyttää. Minä tuin tämän päivän päätöslauselmaesitystä, sillä se vaatii jäsenvaltioita ja komissiota suojelemaan työ, työntekijöitä ja toteuttamaan lopultakin terästeollisuuden toimintasuunnitelma eu Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, toteaisin, että Äänestysselitykset Välimeren tilanteesta kuullaan vasta huomenna äänestysten jälkeen, koska me keskeytämme tämän istunnon tänään kello 14.45, jotta sali ehditään valmistella iltapäivän istuntoa varten. Nyt kuitenkin rouva Jufrida, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Terässä ala Euroopassa on edelleen äärimmäisen tärkeä ala monissa jäsenvaltioissa ja siksi pää siihen tulee keskittyä myös teollisuuspolitiikan alalla, kun ajatellaan merkitystä työpaikoille, ajatellaan merkitystä sosiaalipolitiikassa, niin mm, terässä teollisuudessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä työssä ja se on merkittävää, merkittävä vientiala, toki myös tuontiala. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että muistetaan sosiaalinen vastuu ja työntekijöiden suojelu. Ei aina voida laittaa vain työntekijöitä maksamaan kaikki laskut, kun vaikkapa TRIP-sopimuksen solmimisen jälkeen toimipaikat siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle. Meidän teollisuutta me ei saa jättää pulaan. Kiitos. Kiitoksia. Jufrida halusin todeta, että kun olin komission jäsen, huolehdin aina yhteistyöstä. Olkaa hyvä, seuraava puhuja Kapel. Kiitos. Nyt terästeollisuus on 40 000 työpaikkaa menettänyt Euroopassa. Ja herra Eder, maailman terästeollisuuden puhe, liiton puheenjohtaja, ja hän on myös, myös itävaltalaisen yrityksen johtaja. Ja tämä yritys itse asiassa siirtää paljon tuotantoa Yhdysvaltoihin. Syyksi on on mainittu suuret energiakustannukset, ympäristöstandardit ja korkea verotus. Ja tämän lisäksi on kritisoitu, yrityksessä on kritisoitu EUta näistä hyvin tiukoista hiilidioksidipäästörajoituksista. 230 miljoonaa euroa tämä yritys tarvitsisi päästöoikeuksien käyttöön. Ja tämä yritys on hyvä esimerkki tästä energiaintensiivisestä teollisuudesta EU:ssa ja teollisuuden alasajosta EU:ssa. Yhdysvalloissa taas uudelleen teollistetaan ja annetaan tukea yritykselle. Valitettavasti EU:ssa ei toimita näin, ei ole pystytty sopimaan asiasta ja siksi tämän nykyinen tämän päivän päätöslauselma ja aloite toimintasuunnitelmasta komissiolle olisi hyvä askel terästeollisuudelle. Honorevoli. Seuraavaksi edustaja Ahnaty. Monsieur le Président, mes chers Herra puhemies, hyvät kollegat, jälleen kerran meillä on paljon hyviä toiveita. Brysselin teknokratia niitä meille osoittaa. Terästeollisuus on erityisen suurissa vaikeuksissa. Laitokset sulkevat ja ne, jotka ovat yhä olemassa, tulevat kiinalaisten ja intialaisten suuryritysten ostamiksi. Ranskassa yli 40 prosenttia terästeollisuudesta on kadonnut 30 vuoden aikana, vaikka tuotanto on kasvanut. Ja tämä on suoraa Brysselin politiikan seurausta vuosikymmenien ajalta tullisuoja on purjettu ja kauppaa vapautettu. Brysselin toimet, jotka pyrkivät nyt tätä uppoavaa laivaa paikkaamaan, ovat loukkaus sadoille tuhansille terästeollisuuden työläisille, jotka ovat 30 vuoden aikana joutuneet työttömiksi. He odottavat, että johtajat vihdoin tekisivät politiikkaa, joka palvelisi kansalaisten etuja, eikä vain pääoman ja suuryritysten etuja. Herra, no mi pare sia Vaikuttaa siltä, että edustaja Gasparra ei ole salissa, joten seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Pilde. Hänkään ei ole salissa, joten edustaja Griffin. Thank you. Kiitos. Minä uskon vakaasti, että talouden elpyminen riippuu riippuu teollisuudestamme, valmistavasta teollisuudesta ja terästeollisuutemme on oltava kestävä ja kannattava osa teollisuuttamme. Tuin tätä tekstiä kysyäkseni komissiolta, mitä se tekee tärkeimmän teollisuustuotannon puolesta eri jäsenvaltioissa, jotta työpaikat saataisiin säilymään Euroopan unionissa. Euroopan komission tulee myös suojella sosiaali- turvaa, korkeita ympäristö- ja työsuojelustandardeja kaikkialla Euroopassa yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Meidän tulee kehitellä kestävä, vähähiilinen talous, joka perustuu myös siilen sieppaukseen sekä varastointiin. Komission tulee sitoutua kehittämään korkealaatuista, energiatehokasta, innovatiivisista, innovatiivista tuotantoa ja prosesseja ja luomaan laadukkaita työpaikkoja teollisuuspolitiikkamme kautta. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Lopes Vermejo. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me kannatimme äh, yhtyneen vasemmiston tekstiä, koska katsomme, että alan vakava tilanne Euroopassa liippuu siitä, että teollisuutemme myydään nyt eniten tarjoamalle eh, kilpailukyvyn nimissä, niin kuin suuret ryhmät täällä ovat todenneet Espanjassa. Alalla on äärimmäisen tärkeä rooli ja nyt uhkana on se, että monikansalliset yritykset siirtävät tuotantonsa muualle ja tämä jo, ne myös pakottavat eh, sopeutuksiin, jotka ovat aivan järkyttäviä. Samoin eh, energia- ja rahoitusoligopolit käyttävät asemaansa täysin väärin eri jäsenvaltioissa ja lisäävät kilpailua jäsenvaltioiden välillä niin, että tuotannon tuoma lisäarvo keskittyy joihinkin harvoihin alueisiin Euroopassa. Me katsomme, että strategisesti tärkeät alat täytyy teollisuuden kriisin puitteissa ottaa julkisen valvonnan alaisuuteen niin, että nämä esimerkiksi terästeollisuuden tuottajat voivat säilyttää toimintansa, Alcoa, Group ja muut. Tällä hetkellä niiden työntekijät äh, taistelevat paitsi omien työpaikkojensa koko teollisuuden tulevaisuuden puolesta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Kinichi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Teräsala EU:ssa on aina ollut strategisesti tärkeimmistä teollisuuden aloista ja ei ole epäilystäkään, että tällä alalla on ollut tärkeä rooli menneisyydessä ja se on edelleen tärkeä tekijä kasvulle ja talouden toipumisen EUlla, mutta alalla on valtavia vaikeuksia melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä päätöslauselma, joka on hyväksytty, siinä EUta ja komissiota pyydetään kehittämään politiikkaa, joka tekisi tästä alasta taas kilpailukykyisempää. Nyt pitää ottaa myös tämän meneillään oleva kriisi huomioon, olemme nähneet, että monet tämän alan yritykset ovat lähteneet ulkomaille. Ja meidän pitää myös ottaa huomioon ympäristönsuojelu ja työntekijöiden suojelu sekä sellaiset rahoitusvälineet, joiden avulla alasta saataisiin kilpailukykyisiä myös kansainvälistä. Äänestin siis puolesta. Kiitoksia ja viimeinen puheenvuoro edustaja Spiraki, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, sillä haluan tukea työpaikkoja, joita terästeollisuus Euroopassa luo. Lypsien magnesianit Salonikin laitoksissa. Kreikassa vuonna 2012 57 8 prosenttia tuotanto laski. Jos vertaamme äm, tuotantoa ennen kriisiä edeltävään vuonna 2000, tasoon 82 prosenttia tuotanto on laskenut, eli vuoden 1962 tasolle olemme laskeneet. Ja vienti on 59 prosentilla laskenut vuosina 2011-2014 ja kolme suurinta Euroopan terästeollisuuslaitosta ovat yli miljoonan laskeneet. Tilanne on erittäin vakava terästeollisuussektorilla ja siksi meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme laskea kuluja ja pienentää kuilua eri jäsenmaiden välillä. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että terästeollisuuden tuotteille myöskin luodaan trademark-järjestelmä. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin keskeytämme istunnon. Se jatkuu kello 15.